Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta. Aloitamme kokouksen. Allora, il primo, innanzitutto vi ricordo di prendere... Toivottavasti kaikilla on nyt äänestyskortit mukana, koska tarvitsemme niitä myöhemmin tänään. Kuulemissa tilaisuus, jossa tarkoituksena oli kuulla herra Engvirdaa, on poistettu esityslistalta. Mutta sen sijaan nyt eteenpäin. Ensimmäinen kohta on uuden tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen. Herra Harald Fögerbauer, hänet on nimetty ehdokkaaksi Itävallan viranomaisten toimesta – Tervetuloa ja annan nyt teille puheenvuoron lyhyttä esittelyä varten. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, olen hyvin iloinen siitä, että minulla on tilaisuus nyt esittäytyä teille täällä tänään. Ja lyhyesti kertoa teille ajatuksistani liittyen tilintarkastukseen Euroopassa, Euroopan unionissa. Minä olen syntynyt Viinissä ja kävin Teresianische Akademie-säätiön lukion. Minulla oli siellä myös pakollisia vieraita kieliä opinto-ohjelmassani. Tämän jälkeen kävin armeijan ja opiskelin oikeustiedettä ja kansantaloutta. Ja koska opiskelin kahta pääainetta sitten 21-vuotiaana valmistuina. Ja tämä oli kyllä minulle hyvin merkittävä mahdollisuus. Yleensähän suoraan opintojen päättymisen jälkeen, väittelyn jälkeen ei pääse tilintarkastusvirastoon työhön, mutta tuolloinen silloinen johtaja minut otti kuitenkin suoraan tilintarkastusvirastoon 21-vuotiaana, todennäköisesti siksi, että opiskelin aika nopeasti. Ja tuolloin sitten toimin sosiaaliturva, sairasvakuutus ja onnettomuuskysymyksien parissa viiden vuoden. Tuolloin minulle sitten tarjottiin mahdollisuutta siirtyä parlamenttiin ja näin eh, ikään kuin eh, siirtyä eh, myös poliittiseen tarkasteluun. Minä olen kuitenkin edelleen tilintarkastusviraston virkamies. Olen vuodesta 1974 ollut todella tilintarkastusviraston virkamies. Siirryin tosiaan sieltä sitten parlamenttiin ja sitten siirryin äh, todella, niin kuin totesin, parlamenttiin, koska olin äh, näitä tilintarkastustoimia toteuttaessani havainnut, että paljon asioita voidaan toteuttaa vain poliittisten päätösten kautta. Ja näin halusin äh, siirtyä äh, parlamenttiin, äh, koska mm, katsoin, että sitä kautta vaikutusmahdollisuudet ovat äh, hyvin merkittävät. Tietenkin olin sitten Toimin ikään kuin molemmilla puolilla yhtäältä tilintarkastajana, tein yhteistyötä parlamentin kanssa ja toisaalta sitten parlamentissa, kun olin tilintarkastusviraston yhteyshenkilö. Näin nämä saimme todella hyvää yhteistyötä, joka oli täysin saumatonta. Tämän tilintarkastusvaliokunnan lisäksi toimin myös sosiaalivaliokunnassa, ulkoasiainvaliokunnassa, talousvaliokunnassa ja muissakin valiokunnissa. Tämän lisäksi Minulla oli tiettyjä poliittisia toimia, oli muun muassa tietosuoja valtuuston puheenjohtaja, vakuutuskomitean puheenjohtaja, olin myös perustuslakiuudistuskomiteassa, vammaisvaltuuskunnassa ja niin edelleen. Eli minulla on ollut myös koko joukko muita toimia tässä oman työni rinnalla. Nämä toimet ovat aina vaatineet riippumattomuutta olen ollut myös tällaisessa ensimmäisen, kun jaoimme ensimmäisiä yksityisiä radiotoimilupia. Itävallassa olin tässä komiteassa mukana ja olin myös pitkään, niin kuin totesin, tietosuoja valtuuston puheenjohtaja. Se oli aika kistanalainen elin tuolloin. Siellä oli aika paljon myös äh, puoluepoliittista kissanhännän vetoa, mutta kun minusta tuli puheenjohtaja, todella ajoimme tietosuoja-asiaa ja ajoimme sitä äh, politiikasta riippumattomana. Tämä riippumattomuus on minulle henkilönä aina ollut hyvin tärkeää ja poliittisessa toimessani olin äh, siis äh, samalla virkamies parlamentissa ja virkamies tilintarkastusvirastossa. Ja tämä antoi minulle tällaisen mahdollisuuden todella toimia riippumattomana työssäni. Miksi sitten hain tätä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen äh, jäsenen paikkaa? Minulle on aivan ilmeistä, että talousarvion ja talousarvion valvonnan rooli Euroopassa kasvaa jatkuvasti ja on hyvin tärkeää antaa kansalaisille varmuus siitä, että heidän verovarojaan hallinnoidaan ja valvotaan kunnolla, koska näin myös euroskeptisissä jäsenvaltioissa voidaan parantaa luottamusta Euroopan unioniin. Kiitos. Grazie lei. Kiitos, kiitos teille. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Ajala Senterille esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluan <clears throat> toivottaa tulleeksi eh, herra Wögenbauer tänne ehdokkaan, jonka Itävallan hallitus on asettanut ehdolle. Kiitokset alustuspuheenvuorostanne ja nyt sitten muutama seikka, joihin eh, olette osittain vastannutkin kirjallisesti, mutta muutamia seikkoja vielä, jotka voisivat edesauttaa yhteistyötämme. Nyt kun tutkin teidän kurikulun viiteetänne, on kiintoisaa, että kun olette toiminut Itävallan tilintarkastustuomioistuimessa, voisi ajatella, että kun tällä tavoin olette toiminut tarkastajana, tämä on toiminta, joka liittyy kiinteästi poliittisiin päätöksiin, niin Haluaisin tiedustella, millä tavoin nämä asiat voi liittää yhteen. Vuoden 1979 jälkeen teistä tuli FUPn parlamentin ryhmittymän johtaja. Itse totesitte, että riippumattomuus on, on yksi keskeisimmistä seikoista, jäsenmaissa ja luonnollisesti tämä koskee myöskin poliittista toimintaa. Ja tähän liittyen totesitte vielä lisäksi, että te uskotte, että välttämättä kaikkea kuitenkaan pystynyt toteuttamaan ja saavuttamaan. Mitä tarkoititte tällä, kun puhuitte parlamentaarista elämää ja ylipäätään taustanne? Sitten vielä kysymys, jota teiltä on kysyttykin teidän toimintanne liittyen. Te olette ollut mukana tietyn tyyppisissä kyselytutkimuksessa ja, ja toiminnan seurannassa ja vastaatte ainakin espanjankielisessä versiossa tähän kielteisesti, että ette olisi osallistunut tällaiseen toimintaan. Ja nyt haluaisinkin tietää, liittyykö tähän jonkunlainen väärin ymmärrys, oliko kyseessä siis vastuuvapauden myöntämiseen liittyvät toimet vai, vai mikä tämä asian tausta on. No niin, nämä ovat tällaisia pieniä tarkistusluontoisia kysymyksiä, joita ehdokkaalle esitetään. Vuonna 2008 lehdistökirjoituksista äh, käy ilmi, että teidän roolinne tietoturvainstanssin johtajana aiheutti jonkun verran kritiikkiä, koska todettiin, että te eh, hyväksytti sen, että, että internet-tutkinta hyväksyttiin ilman kuitenkaan minkäänlaista oikeuden päätöstä asiasta. Toisin sanoen internet tutkinta voitiin päätöksenne myötä harjoittaa tietoturva-alalla – ja sitten vielä äh, lisäksi todettiin, että aikanaan ne tietoturvaviraston äh, kokousten määrä väheni kuudesta viiteen. Uskon, että äh, kuitenkin kokousten määrällä olisi ollut mahdollista parantaa tietoturvaviraston toimintaa ja tehokkuuttakin varmasti olisi voitu lisätä. Ainakin tällä ajatellaan niin, mutta itse toimitte omassa maassanne päinvastaisesti. Nämä ovat kysymyksiä, joita halusin nyt esittää ja sen lisäksi vielä jatkossa puutun lisää sisältöön. Kiitos, olkaa hyvä. Äh, der Anfragen ein von Ihnen. Ähm, Kysymys yksi. Minä olin vastuussa yhteyksen järjestämisestä eri ryhmien välille, hallitusryhmän, osavaltion johdon ja liittovaltion johdon välillä. Minä hoidin näitä suhteita hallinnon tasolla. Käytännössä olin henkilöstöpäällikkö. Olin työntekijä, joka toimii poliittisella poliittisessa elämässä mukana, mutta itse ei ollut poliitikko, en millään tavalla puuttunut tai valmistellut poliittisia päätöksiä, vaan minä huolehdin siitä, että eri poliittisten ryhmityön välillä sekä liittovaltion osavaltioiden välillä ja poliittisten ryhmien välillä yhteydet toimivat. Huolehdin näiden välisestä yhteistyötä. Tämä oli poliittinen tehtävä, mutta minä vastasin lehdistö toiminnasta ja yhteyksien pidosta. Tämä oli hallinnollinen, poliittinen, poliittishallinnollinen tehtävä, ei poliittinen. Toinen kysymys riippumattomuudesta. Lyhyesti. Olen aina pitänyt tärkeänä sitä, että olen virkamies tiintarkastuomioistuimessa ja parlamentin toiminnassani olin aina virkamies. Voin kertoa teille, että EDUFin henkilöstöpäällikkö oli eräänä päivänä tullut luokseni ja hän sanoi, että ei ole järkevää, että olen edelleenkin terkastoimiston virkamies ja samalla hoidan sitten tehtäviä, jotka ovat näisessä yhteydessä puolueen toimintaan. Ja hän halusi, että luovun tästä tilintarkastustoimijoista tehtävästäni ja totesin, että en ikinä luovu tästä virkamiestehtävästäni, koska minä haluan pysyä riippumattomana. Silloin tohtori Mokko esimiehen oli hieman hämmästynyt tästä päätöksestä. Minä sanoin hänelle, että minä haluan kulkea aina omia teitäni, en halua millään tavalla riippumainen yhdestäkään poliitikosta, enkä itse halua toimia myöskään poliitikon roolissa. Toinen seikka, mihin sitten en ole päässyt, mitä saavutuksia en ole onnistunut saavuttamaan. Olen voimakkaasti toiminut sosiaalipuolella eläkkeiden ja tapaturmavakuutusten parissa. Nämä ovat tärkeimpiä osatekijöitä budjetissa. Meillä on suuria ongelmia eläkevakuutuksen suhteen, koska väestö ikääntyy maassa niin, niin kuin miltei kaikissa tiedostensa maissa. Tämä on tärkeimpiä ongelmia tänä päivänä. Me olemme onnistuneet saamaan suuria, aikaan saman suuria muutoksia eläkevakuutuspuolella tällä vuosisadalla. Eläkeuudistus on saatu tehtyä. Mutta tätä uudistusta on jouduttu jatkamaan, tekemään yhä uudelleen uudistuksia. Ja tämä eläkeongelma on kaikkea muuta kuin ratkaistu. Väestötieteellinen kehitys on sellaista, että sitä ei voida kääntää vastakkaiseksi. Kun eläkepuolella tilanne muuttuu, tätä ongelmaa ei voida ratkaista yhdessä yössä. Tämä työ kestää pitkään. Tämä on pysyvä osa tämän puolen toimintaa. Erittäin tärkeä sellainen, vaikka kulkin hallituspuolueeseen toteaa sen, että Itävallassa täytyy vielä pitkällä aikavälillä ryhtyä merkittäviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Toinen kysymys, joka liittyy terveyskysymyksiin. Meillä on sama ongelma tärkein puolella, eli väestö ikääntyy. Ihmiset ovat yhä vanhempia ja yhä enemmän on tarvetta terveydenhoitopalveluille, ihmisten elinajan odotus kasvaa. Ja tämä on toinen suuri budjettivarojen kohde. Tätäkään ongelmaa ei Itävallassa ole onnistuttu ratkaisemaan. Tämä on pitkän aikavälin ongelma ja monet asiat ovat vielä ratkaisematta tai ratkaisu on löytynyt vain osittain. Minä hoidin budjetin näitä osia, joten omassa tapauksessani vastasin eh, sosiaalikysymyksistä ja työoikeudellisista kysymyksistä. Meillä on lainsäädäntöä, taikka siis valtion talous laaditaan. Budjettiesitys ensin se menee asiantuntijavaliokuntien käsittelyyn. Ja tietystikin minä toimin esittelijän roolissa ja mitä vastuuvapauteen ja tilintarkastukseen tulee, se hoidetaan minun maassani seuraavalla tavalla. tuomioistuin laatii niin sanotun liittovaltion tasona tilintarkastuskertomuksen. Se menee sitten eri ministeriöiden käsittelyyn. Nämä asiakirjat, jotka tulevat ministeriöltä, tarkastetaan ja sitten annetaan tilinpäätös. Tarkastellaan myöskin tilastoja, rahoituskysymyksiä Eli tämä tilintarkastus tehdään kahteen otteeseen peruslakimme mukaan, mutta meillä on myöskin sitten liittovaltion tason tilintarkastus erittäin uudenaikainen sellainen. Ja tämä sitten, nämä kaikki kerto, tämä kertomus lähetetään sen tilintarkastustuomioistuimelle, joka sitten tarkasteli valtion tason tilintarkastuskertomusta joko kokonaisuudessaan tai sitten erä eri otsakkeiden kohdalla. Ja mikäli sitten tilintarkastustoimio katsoi, että se voi antaa myönteisen lausuman, sitten tarkastuslausuma annetaan ja tämä menee sitten täysistunnon käsittelyyn. Ja täysistunto sitten lopullisen päätöksen tekee, joko hyväksyy tai hylkää. Sitten kun parlamentti hyväksyy tämän, niin sitten tilintarkastus on suoritettu loppuun tietoisuudesta sitten olette kuulleet ilmeisesti vihreiden näkemyksiä asiasta. Kuten totesin, on toiminut myöskin tietosuojapuolella, tietosuojaneuvostossa tekemisillä päätöksiä. Joskus päätökset ovat yksimielisiä, joskus on ollut yksi vasta ääni. Yksi vasta ääni on tullut yleensä vihreiltä. Siellä on tohtori Zeger, joka on erittäin innostunut vihreiden edustaja, erittäin kärkäs sellainen – hän on 33 jäsenestä se yksi henkilö, joka joskus on äänestänyt muiden mukana, joskus äh, eri tavalla kuin muuta. Tietosuojaneuvoston kokouksien määrä ei välttämättä aina oikea kuva tilanteesta, koska kyse ei ole pelkästään koko ryhmän kokouksista, vaan tämä ryhmä kokoontuu myöskin työryhmien muodossa työ on jaettu eri työryhmille. Kyse ei pelkästään koko ryhmän kokouksesta, vaan myöskin työryhmässä tehdään työtä. Varsinainen työ nimenomaan työryhmissä. Ja kun olen havainnut, että mitään yksimielistä päätöstä ei ole saamassa aikaan, silloin kolmen tunnin sisään olen erittäin visaisten kysymysten suhteen, kun on kyse esimerkiksi asioista, joista ei löydy yksimielisyyttä. Silloin olen EUn esityksiin reagoinut silloin, kun olen katsonut, että niistä ei voida saada yksimielistä päätöstä aikaan. Joskus lausunnot on jo 30 sivuisia. Joskus on kestänyt hieman pidempään, että asiat on suojeltu kuntoon. Joskus on kestänyt viikonkin verran ennen kuin asiat on saatu ratkaistua. Silloin on havainnut, että tarvitaan työryhmän kokouksia asian ratkaisemiseksi ja sitten kun työryhmät ovat tehneet työnsä, niin sitten loppujen lopuksi on voitu antaa yksimielinen päätös. Ja kriittisiä huomautuksia on vain muutamia. Nämä ovat tuliset tulleet vihreiltä, mikä tarkoittaa sitä, että kun asia menee ongelmalliseksi, silloin on laadittu työryhmä tai perustettu työryhmä, Tämä ei ole mitenkään poliittista työtä, vaan tekemäkin työryhmässä voidaan hyvinkin avoimesti keskustella ja sitten vihreät ovat joskus olleet eri mieltä, joten tilastot eivät kerro koko kuvaa tilanteesta aina. Sitten internettä ja tietojen välittäminen sen kautta. Tässä suhteessa ratkaiseva seikka on ollut se, mitä tapahtuu hätätapauksissa – meidän turvallisuusviranomaisemme ovat toimineet tässä uskottavalla tavalla ja todennut, mikäli on kyse hätätapauksista. Esimerkiksi Itävaltahan on vuoristoinen maa ja talvella usein hätätapauksia ilmenee esimerkiksi silloin, kun ihmisiä täytyy pelastaa vuoristosta. Tällöin tarvitaan tietoa matkapuhelimista ja onko sitten tuomari käytettävissä antamassa tällaista päätöstä tai lupaa tällaiseen toimintaan. Tästä on hyvin paljon keskusteltu. Esimerkiksi viikonlopuun, aikana tämä välttämättä mahdollista. Vihreät ovat voimakkaasti kritisoineet säännöksiä. Mikäli mikä, tällaisia tapauksia on tullut esiin, niin aina kun lainsäädäntö on tarkasteltu, niin suurella enemmistöllä tässä päätöksessä on kuitenkin voitu aina tehdä. Ja, herzlichen Dank. Äh, Kiitokset, herra äh, Fögebauer, te ette ole mitenkään riippumaton. Tähän olette ÖVPn kansanpuolueen edustaja. Varmasti tiedätte oikein hyvin sen, että teidän puolueellanne on hyvin voimakas äh, lobbausryhmä myöskin. Puhuitte tästä tietosuojaneuvostosta, jonka puheenjohtaja olette ollut. Siihen liittyvä kysymys. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että maataloustukien saajien nimien julkaiseminen ei ole luvallista. Oletteko te sitä mieltä, että meillä voisi olla eurooppalainen yhteinen tietopankki, josta nämä tiedot voitaisiin saada, eli että ne olisivat julkisia? Ihan selkeä vastaus. Minä kunnioitan tuomioistuimen päätöstä. Kollega Chatsimarkakis. Sitten herra Herr Bögerbauer. Ähm... Kiitoksia. Herra äh, Bögerbauer, tuossa alustuksessanne äh, kovasti korostitte avoimuuden, läpinäkyvyyden merkitystä taloudenpidossa. Äh, komission vastuuvapautta tarkasteltaessa olemme todenneet toistuvasti, että hyvin usein mukana olevien jäsenvaltioiden tai kyseessä olevien jäsenvaltioiden nimiä ei haluta mainita. On hyvä, että te tunnette niin tämän tilintarkastusviraston toiminnan kuin parlamentinkin toiminnan ja kysyisin, että mitä mieltä olette virheitä tehneiden jäsenvaltioiden nimeämisestä? julkisesti. Toinen kysymys. Kirjallisessa vastauksessa viittasitte tähän suoritusvalvontaan ja komissiohan on antanut omat arviointikertomuksensa, jotka tulevat vuosittain. Näkisittekö tässä tilintarkastustuomioistuimella mahdollisuuden performance audit kysymykseen puuttua. Voisiko tilintarkastustuomioistuin äh, ottaa tässä jonkinnäköisen roolin tässä valvonnassa? Also zu Ihrer ersten Frage. Ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyi avoimuuteen suhteessa jäsenvaltioihin, toteasin seuraava. Katson, että Euroopan parlamentin työn kannalta olisi hyödyllistä, mikäli avoimuutta saataisiin lisää myöskin teidän keskuuteenne, teidän toimintaanne Heikkouksiin voidaan puuttua vasta sitten, kun paikan päällä näkee heikkouksia. Pitäisin erittäin hyvänä, mikäli tähän suuntaan voitaisiin mennä. Toisaalta kuitenkin olen käynyt joitakin keskusteluita Euroopan tilintarkastustoimijoistamme virkamiesten kanssa, jotka ovat vastanneet kysymyksiini toteamalla, että hallinnollisia kustannuksia, valvontakustannuksia saattaisi syntyä lisää. Siitä huolimatta olen teidän kanssa samaa mieltä siitä, että minunkin tavoitteenani olisi nimenomaan se, että kun tarkastellaan Euroopan parlamentin työtä, tarkastella sitä, missä suhteessa on ongelmia. Eikä voida pelkästään keskittyä poliittiseen puoleen, vaan minä aion panostaa voimakkaasti siihen, että hallintopuolella ja henkilöstöpuolella, henkilöstöhallinnossa, tässä, annettaisiin riittävästi kapasiteettia niiden toimien hoitamiseen, joita te haluatte paremmin hoitaa. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toiminnan osalta toteaisin, että itse tulen tilintarkastustoimijoistamasta, joka toimi, toimii hieman eri tavalla kuin Euroopan tilintarkastustoimijoistoin. Siinä on erilainen toimintakulttuuri. Itävallassa, kuten totesin jo teille aiemmin, ei ole tällaisia val- valtiollisia tarkastajia, jotka Euroopan tasolla antavat tämän tarkastuslauseman Itävallassa. Merkittävä kysymys on vastuuvapauden valmistelu tärkeä tehtävä. Itävallan parlamentti ja hallitus ovat tästä vastuussa. Bundesraata Itävallassa keskitytään nimenomaan tarkoituksenmukaisuuden tarkasteluun, säännönmukaisuuden tarkasteluun. Sieltä toimitaan hieman eri tavalla kuin Euroopan tuomioistuimessa, tientarkastustoimistoimessa. Siellä tarkast- meillä tarkastellaan sitä, onko rahoja käytetty asianmukaisesti oikein säästäliästi ja sääntöjen mukaisesti. Ja sääntöjen mukaisuus on tärkein kriteeri, kun tarkastellaan tarkastusohjelman antamista. Ja toisaalta tarkoitus, onko raha käytetty säästävästi, ja toisaalta tarkoituksenmukaisuus on tärkeä kriteeri. Itse tarkastustehtävässäni pidin erittäin tärkeänä sitä, että tilintarkastus tilintarkastustuomioistuin voi asettaa myöskin kyseenalaiseksi tieteiden hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden. Onko niissä ollut mitään järkeä? Ja myöskin poliittisella puolella se voi esittää kysymyksiä säästäväisyysvarojen taloudellinen käyttö, tehokas käyttö ja säästeliäisyys vaikka on säästäväinen, ei välttämättä ole kuitenkaan tarkoituksenmukainen. Tällä tavalla me olemme tarkastelleet talousarvion toteuttamista. Ja suuri yleisö on vaatinut sitä, että tilintarkastustoimiston tai Euroopan tilintarkastustoimiston keskittyisi lähinnä tämän tarkastuslausuman antamiseen. Mutta toisaalta otettaisiin tarkoituksenmukaisuus ja varojen säästeliäs käyttö kriteereiksi, koska olen varma, että tehokkuutta voitaisiin ohjelmien ja hallinnon puolella parantaa vielä merkittävässä määrin. Ja tuohon suuntaan, mikäli minut valitaan, aion myöskin toimia. Grazie, kollega Kostinger. Kiitos. Sitten edustaja Kostinger. Thank you. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä liittyen tähän ensimmäiseen vastaukseen, jonka annoitte rouva Ajala Senderin kysymykseen. Totesitte, että uudistusten äh, äh, vaikutukset äh, tulevat varsin myöhään. Mitä mahdollisuuksia näette tilintarkastustuomioistuimen toiminnan tehostamiseksi ja parantamiseksi. Ja meidän olisi hyvin kiinnostavaa myös kuulla, minkälainen yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin välillä voisi tulevaisuudessa mielestänne olla. Danke sehr. Kiitoksia. Tässä ehkä voisin todeta sen, minkä tuossa jo äsken oikeastaan aloinkin sanoa. Eli tilintarkastustuomioistuimen täytyy liikkua kohti toiminnan tarkastusta ja mitä henkilöstöpanokseen tulee, niin täytyisi ehdottomasti keskittyä perehtyä näihin kysymyksiin. En minä tässä nyt tarkoita sitä, että henkilökunnan henkilöstön määrää tulisi lisätä. Tilintarkastustuomioistuimenhan tulee toki olla esikuvana, mitä säästäväisyyteen tulee, mutta katson, että henkilöstöresursseja tulisi ehkä siirtää juuri toiminnantarkastuksen suuntaan ja tehokkuuteen tehokkuuden tarkastuksen suuntaan ja siihen suuntaan, että katsotaan, onko rahoja todella käytetty järkevällä tavalla. Ja täällä parlamentissa voidaan varmasti keskustella erityiskertomusten pohjalta kaiken näköisistä erityiskysymyksistä ja yksityiskohdista. Näiden erityiskertomusten panoksen tulisi mielestäni kasvaa. Ja todella yhteistyö Euroopan parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä sen suhteen voin nyt viitata siihen, että tämä yhteistyö on jo vuosikymmenet. Suotte anteeksi minun, että alkoi tässä hieman yskittää. Äh, niin, tämä yhteistyö on ollut sellaista, että sitä molemmat osapuolet ovat hoitaneet. Olen todella ollut siis itse tilintarkastusvirastossa vastuussa sosiaaliturvakysymyksistä ja olen ollut muin kansallisiin virastoihin läheisessä yhteistyössä. Me tilintarkastajat olimme tilintarkastusvaliokunnan puitteissa rajat, puoluerajat ylittäen läheisessä yhteistyössä toisiimme. Luonnollisesti luottamus ja salassapitovelvollisuus huomioon ottaen ja tilintarkastusvaliokunnan vastuuhenkilönä olen toistuvasti kutsunut edustajat keskustelemaan kanssamme niin, että poliittiset ryhmät, siis kaikki poliittiset ryhmät ovat saaneet osallistua tähän työhön samanarvoisena. Luonnollisesti teimme yhteistyötä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa, eikä yksinomaan hallituskoalition kuuluvien poliittisten ryhmien kanssa. Eli olemme todella aina tiedottaneet hyvin kattavasti toimista, myös yksittäisten tilin tarkastajien toimista. Ja toki ovat olemassa lailliset puitteet asialle ja olen aivan varma siitä, että tätä läheistä yhteistyötä myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin välillä voitaisiin parantaa ja lähentää ja olen tähän valmis. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra. Vögerbauer, äh, pari lyhyttä kysymystä teille. Äh, ensimmäinen liittyy ihan siihen, olenko nyt ymmärtänyt oikein, ja toinen sitten sisältöön. Tässä hakemuksessanne näin, että äh, vetoatte siihen, että olen Itävallan tilintarkastusvirasto jäsen ollut 36 vuoden ajan, ja kun katson ansioluetteloanne, näin, että vuodesta 74 vuoteen 79 olitte tarkastaja tilintarkastusvirastossa, mutta tästä lähtien käsittääkseni äh, virkanne on äh, tilintarkastusvirastossa äh, ollut ähm, ikään kuin ähm, ei aktiivinen. Ymmärränkö, että vuodesta 1979 Itävallan tilintarkastusvirastossa ette ole aktiivisesti toiminut tilin tarkastustoimissa? Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni on seuraava. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta haluaa Euroopan talousarvion ja eurooppalaisten rahojen kunnollista käyttöä valvoa ja me olemme tässä luonnollisesti riippuvaisia jäsenvaltioista. Kokemuksemme on hieman sellainen, sanotaan tämä nyt varovasti, että usein yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa jättää toivomisen varaa. Ja niin, hyvin usein Euroopan budjettivarojen kunnollinen valvonta ei ole meille täys, kovinkaan helppoa tai täysin mahdollista. Mitä tulee EUn taloudellisiin etuihin, niin olen täältä lukenut, että Itävalta kuuluu niihin jäsenvaltioihin, jonka kertomukset ja ilmoitukset epäsäännönmukaisuuksista erityisesti maatalousalalla niin, että näitä ilmoituksia ei ole saatu does not report in good time, eli että näitä, Itävalta ei ole näitä tietoja toimittanut mahdollisista ongelmista maataloustukien käytön ja suhteen. Eli mitäs mieltä olette siitä, että jäsenvaltio ei ilmoita Euroopan toimielimille näistä kysymyksistä ajallaan? Kiitoksia ensimmäisestä kysymyksestä. Ne siis toimeni tilintarkastusvirastossa virkani niin siellä lainasitte tekstiä aivan oikein. Vuodesta 1974 vuoteen 1979 olin tarkastaja tilintarkastusvirastossa. Ja tämän jälkeen minun virkani ikään kuin siirrettiin, eli en, ei, olen edelleen tilintarkastusviraston virkamies ja poliittisessa toiminnassani parlamentissa minun on edelleen otettava huomioon kaikki ne seikat, jotka ohjaavat tilintarkastajan toimintaa. Paitsi että olen huolehtinut tästä tilintarkastusvaliokunnasta, olen ollut myös tutkimusvaliokunnissa hyvin aktiivinen. Varmasti tutkimusvaliokunnista tiedätte, että niiden toiminnassa on tai niiden jäsenenä henkilönä, joka tekee tutkimusvaliokunnan työtä, niin minä olen luonnollisesti tehnyt tilintarkastajan työtä näissä puitteissa, koska olen kaikki tilintarkastuskertomukset tarkastanut kaikkien tilintarkastuksen sääntöjen mukaan, eli tässä olen edelleen tilintarkastustoimintaa toteuttanut. Tämä ensimmäinen kysymyksenne. Ja sitten toinen kysymys, jäsenvaltioiden velvollisuus ilmoittaa varojen käytöstä ja tukien käytöstä, niin ongelmia varmasti tämän ilmoitusvelvollisuuden täyttämisessä on ollut, mutta jos näitä raportteja ei ole saatu ajallaan, niin onhan Euroopan unionin toimielimillä mahdollisuudet käyttää asian kuuluvia kanavia saadakseen nämä tiedot. Ja jos tässä voi jotenkin auttaa, niin sen mielelläni teen. Bene, dobbiamo... <coughs> Kiitos. Meidän on nyt lopetettava, koska siirrymme seuraavaksi kuulemisen arviointiin ja äänestyksen. Vielä Ojala Sender lyhyesti. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Halusin vielä palata asiaan, koska ensimmäisessä kysymyksessäni käsiteltiin äh, tietoja ja asioita, jotka äh, olivat sinänsä tärkeitä, mutta halusin vielä palata sisältökysymyksiin, joihin kollegat äh, puuttuivatkin. Mutta vielä nyt selkeyden vuoksi, aihe on monimutkainen ja itse asiassa jo vastasittekin kollegoiden kysymyksiin, jotka olivat osa kysymyksiä, niin meillä on tässä Parliaments Group YVPn lehdistötiedote 21.12. viime vuodelta. Ja tässä puhutaan teistä johtajana ja myöskin ehdokkuudestanne. Jos teidät nyt nimetään tähän virkaan, niin milloin teidän johtajan toimenne lakkaa? Tämä ei ole täysin selvästi muotoiltu ja siksi haluaisinkin tietää, mikä on täsmällinen vastaus tähän, koska kuitenkin taustalta löytyy poliittista toimintaa. Ja tämä tietysti suhteessa ammatilliseen toimintaan. Esimerkiksi Euroopan parlamentissa vihreät toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja heidänkin kanssaan täytyy siis harjoittaa yhteistyötä. He ovat yhtä tärkeitä kuin muutkin Euroopan parlamentin eri ryhmien jäsenet, joten tämä vielä äh, tähän kysymykseen liittyen. Sitten äh, kysyisin sisällöstä kysymys yhdeksän. En tiedä, onko tässä virhe, mahdollisesti käännösvirheet ovat kyllä hyvin päteviä yleisesti, mutta tässä todetaan, että tilintarkastustuomioistuimen toiminta hyödyttää sekä neuvosto ja Euroopan äh, parlamenttia, kun talousarviota hyväksytään. Ja kuitenkin asiasta käydään keskustelua täysistunnossa neuvoston kanssa ja silloin on tärkeää tietää, kuka mitäkin edustaa ja mikä on Euroopan parlamentin ja neuvoston rooli hyväksymisessä. Ja näin ollen mielestäni eh, tilintarkastustuomioistuin ei voi samalla tavoin eh, toimia eh, parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja sitten vielä kysymys on luonnollisesti tilitarkastustuomioistuimen uudistamisesta, jota Euroopan parlamentti on peräänkuuluttanut pitkään. Tällä hetkellä jäseniä on 27, yksi per jäsenmaa, ja tämä aiheuttaa tietyn riippumattomuusongelman. Ja näin ollen haluaisinkin tietää, mikä on kantanne sen suhteen, äh, jota Euroopan parlamentti on esittänyt, eli jäsenten määrän vähentämisestä on siis kyse tässä parlamentin ehdotuksessa. Sitten vielä hyväksyttävä virhe, raja. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne tähän asiaan. Ja vielä viimeisenä kysyisin, tiedättekö, että Itävalta löytyy tämän vuoden tilintarkastus tuomioistuin tuomioistuimen äh, raportista, jossa käske, joka koskee vuotta 2009, niin Itävalta on siellä aika korkealla, äh, korkeassa äh, kohdassa, mitä tulee rikkeisiin. Mikä on kantanne tähän? Kiitos kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys. Siihen toteaisin, että olen sopinut esimieheni kanssa, että mikäli minut valitaan eli Euroopan tietotustuomioistuimeen, niin silloin aion luopua tästä tehtävästäni parlamentaarisen ryhmän poliittisena johtajana. Koska sitten kun olen päättänyt tehtäväni Euroopan tasolla, voin palata tuohon tehtäväni. Aion luopua kaikista poliittisista tehtävistäni, myöskin tietosuojaneuvoston jäsenen ominaisuudesta ja eläketyöryhmän ominais- johtajan ominaisuudesta ja myöskin tästä puoluetehtävästäni. Ja kaikista näistä poliittisista tehtävistäni on valmis luopumaan tätä virkamies tehtävääni. Siitä en vielä tiedä, miten tämän suhteen käy sitten, kun äänestys on suoritettu ja nyt on valittu tai jätetty valitsematta, niin silloin aion tehdä päätökseni ja luopua näistä ÖVPn piirissä tekemistäni tehtävistä. Toinen kysymys. On tietystikin päivän selvää, että neuvoston ja parlamentin vastuuvapauden myöntämisessä parlamentilla on erittäin tärkeä funktio, tärkeä tehtävä tilintarkastustuomioistuin toimii peruslakimme mukaan. tilintarkastustuomioistuin on liittovaltion hallituksen neuvoa antava elin. Tämä on peruslakimme mukainen järjestelmä. Euroopan yhteydessä tämä ei ole näin. Euroopan tasa asiat on eri tavalla. Tilintarkastustuomioistuimessa toimii 27 jäsenvaltiota ja voin hyvinkin kuvitella, että keskustelua tarvitaan tilintarkastustuomioistuimen rakenteesta. Parlamentissa ja neuvostossakin ehkä tätä keskustelua on vielä edessä päin tulossa. Perussopimuksen määräykset pätevät tai teidän tehtävänne on muuttaa määräyksiä tarvittaessa. Ja teillä on aloiteoikeus tehdä tai olla tekemättä näitä uudistuksia. Entä sitten sallittava virheiden määrä ja Itävallan tilanne? Ja huomautus, että Itävallassa on liikaa näitä virheitä. Tulen pistämään tämän nyt merkille. Pistän tämän mieleni ja tulen tekemään parhaani parantaakseni tilannetta. Valitettavasti en enempää tässä yhteydessä voi sanoa, koska minulla ei ole vielä millään tavalla mahdollisuutta vaikuttaa tehtävien valossa tähän puoleen. Grazie. Kiitokset, kiitokset herra Bauer. Ja nyt siirrymme arvioimaan kuulemistilaisuutta ja sen jälkeen toimitamme suljetun lippuäänestyksen.